elnök! kedves kollégák folytatjuk az ülésünket. Hyvät kollegat, no niin, jatkamme istuntoamme. Ensin on hyväksyttävä eilisen istunnon pöytäkirja pöytäkirjat ovat siinä teillä luettavissa. Ne, jos jolla on jotain huomautettavaa, niin sanokoon nyt. Ei näy olevan puheenvuoropyyntöjä. Näin pöytäkirjat eiliseltä päivältä on hyväksytty. Sitten yhteiskeskustelu.